Mes chers collègues, nous reprenons nos travaux. Je vous prie d'excuser mon arrivée tardive. No niin, pahoittelen kun tulin vähän myöhässä tänne. Minulla oli vähän ongelmia tuon talisjunan kanssa. Kiitän edustaja Sarvamaata siitä, että hän johti sijassa, sijalta niitä tilallani tätä kokouksen alkua tässä. No niin, nythän olemme kaikki hyvin tietoisia siitä draamasta ja siitä tragedista tilanteesta, joka on nyt Portugalissa. Fernandes varmasti siitä voisi nyt vähän kertoa meille. Eh, Kiitos eh, puheenjohtaja. Niin tänä viikonloppuna Portugalissa oli varsinainen tragedia. joka iski hyvin moniin äh, perheisiin, äh, erittäin paljon kuolleita, kuolleisi palaneita. Tämä liittyy kuivuuteen. Kaikki tapahtui hyvin, hyvin nopeasti. Haluan kaikkia kiittää heidän tuestaan ja solidaarisuudestaan kollegoita, komissiota ja muita. Täytyy sanoa, että Euroopan komissio hyvin nopeasti tarjosi apua ja hyvin nopeasti otti käyttöön tämän siviiliväestön suojelumekanismin. Ja komissio ryhtyi konkreettisiin toimenpiteisiin ja me olemme luonnollisesti esittäneet vetoomuksen solidarisuusrahastolle ja on hyvin tärkeää, että komissio sen nopeasti käsittelee, mutta en epäile tippaakaan, etteikö komissio nopeasti, komissio nopeasti tekisi tästä päätöstä. Solidarisuuden osoitukset ovat olleet valtaisia. Myötätuntoa on osoitettu myös perheenjäsenille. Ja kaikki, mikä on tehtävissä, on luonnollisesti tehtävä. Me tarvitsemme eurooppalaista politiikkaa metsänhoidolle. Meidän täytyy tehdä jotain mahdolliselle ennaltaehkäisylle. Tällaiset ääriilmiöt tulevat, eh, niitä tulee esiintymään yhä useammin ilmastonmuutoksen vuoksi. Ja sen vuoksi meidän täytyy nyt eh, miettiä jonkin näköistä eurooppalaista palvelua eh, siviilien suojelemiseksi. Hyvät kollegat, haluaisin vielä kerran kaikkien kollegoiden puolesta todeta, että olemme todella näiden uhrien ja uhrien perheiden rinnalla ja Portugalin rinnalla – tässä tragediassa. Eurooppa on suuri perhe ja näinä dramaattisina hetkinä meidän on yhdessä autettava näitä ihmisiä ja vahvasti ilmaistava solidaarisuutemme. Hyvät kollegat, palaamme nyt esityslistaamme seuraavana asiana on sääntelyehdotus, joka koskee Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaolon pidentämistä. Kyseessä on siis tämä ESIR 2. Keskusteluja on johdettu budjetti valiokunnan ja ekon valiokuntien kautta ja kolmikantaneuvottelut on aloitettu. Tämän työn jälkeen haluaisin kiittää edustaja Sarvamaata siitä, että hän johti budjettivaliokunnan nimissä näitä kolmikantaneuvotteluja. Tänä aamuna Jose Manuel Fernandes kertoo meille tilanteesta kolmikantaneuvottelusta, miltä näyttää tuloksen pääsemisen mahdollisuudet. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana tässä aiheessa heidän tekemästään työstä. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jotka osallistuivat kolmikantaneuvotteluun. Kiitän myös kaikkia esittelijöitä, varjoesittelijöitä ja poliittisia neuvonantajia, jotka ovat työstäneet tätä asiaa. Parlamentti on hyvin yhtenäinen tässä ja me olemme pitäneet kiinni valtuutuksestamme. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että, että kolmikantaneuvottelut alkoivat 31. toukokuuta ja äänestys pidettiin 15. toukokuuta mm, yhteisesti ekonien budjetin välillä. Meillä on kolme kolmikantakokousta ollut ja huomenna on neljäs. Monissa asioissa on päästy eteenpäin ja voidaan toivoa, että niistä saadaan va- valtuutukset asian loppuun saattamiseksi. PK yrityksen koskevan enimmäismäärän osalta meille on annettu takeet siitä, että sitä voitaisiin lisätä johtokunnan päätöksen jälkeen. Mahdollisesti päästään 9 miljardiin euroon. Puhun tässä siis Euroopan unionin maksuosuuksista. Eserin kattamat osuudet ja tapa, jolla voidaan myös päästä COP21 tavoitteisiin olla tässä kyseessä. Sitten tämä in, haluaisimme, että investointineuvontakeskus olisi aktiivisempia. Sitten hinnoittelu ja alisteisuussuhteet ovat asia, josta johon voidaan vielä tehdä ehdotuksia sitten indikaattoreiden tulostaulu eh, on myös mukana ja sitten ar- äh, asetuksen arviointi, uudelleen tarkastelu, nämä ovat kaikki eh, hyvin lähellä valmistumistaan. Olemme päässeet myös eteenpäin muissa asioissa, mutta ei ole aivan varma päästäänkö sopimukseen koskien täydentävyyttä niin, että otettaisiin huomioon myös alueiden todellisuus, erityisesti vähemmän kehittyneiden alueiden tilanne ja takuiden saatavuus ja se mahdollisuus, että kansalliset, pankit olisivat, kansalliset kehityspankit olisivat vahvemmin mukana. Tämäkin on asia, jossa on päästy eteenpäin. Sitten on vielä kolme arkaluontoista asiaa. Kaikkein vaikein on varmaankin tämä rahoituspuoli. Muistutan teitä siitä, että meillä on 150 miljoonaa, jota komissio ehdottaa, että otettaisiin marginaalista neuvo, neuvosto e, halusi neuvost, esineuvottelussa todeta, että että nämä pitäisi saada varojen uudelleen kohdentamisesta. No täällä oli tietenkin tämä tähti ja se sopi heille. Siinä todetaan, että kaikki, mikään sopimus ei tietenkään voi vähentää talousarvioon viran, tai budjettiviranomaisen valtuuksia ja neuvotteluja, joita käydään. Tästä ei edes puhuta, mutta sitten nämä 500 miljoonaa, jota Komissio ehdottaa, että otettaisiin verkkojen Euroopasta jälleen kerran käy niin, että tämä Euroopan unionin, äh, Euroopan unionin tärkeän ohjelman puututtaisiin. Me olemme sanoneet, että nyt riittää jo. Esirykkösessä jo olimme päässeet sopimukseen ja osa varoista otettiin takuisiin jo siellä euro, tuosta verkkojen Euroopan välineestä ja tuolloin sovittiin asioista ja sopimuksesta vedettävä kiinni. Sovittiin nimittäin, että enempää ei puututa verkkojen Eurooppaan välineen rahoihin. Mutta nyt jälleen kerran Esir kakkosessa halutaan pumpata 500 miljoonaa sieltä verkkojen Euroopasta. Näinhän emme ole päättäneet ja neuvoston on pidettävä kiinni siitä, mitä on sovittu. Neuvoston on pidettävä kiinni sanastaan. Tai jos ei edes sanasta. Kysymyksessähän oli jopa sopimus, joka me olemme tehneet esiristä. Ehdotetaan siis, että nämä 500 miljoonaa otetaan marginaalista. Tämä on mahdollista. 315 halutaan nyt päästä 500 miljardin euroon. 194 miljardia on saatu jo ja 420 000 yritystä on saanut siitä tukea. Kyllä neuvoston on antava merkki siitä, että onko nyt niin, että 500 miljoonan takia ei haluta siirtyä 315 miljardista 500 miljardin, jos neuvosto pitää tätä tärkeänä. Niin Eihän tässä nyt voi olla niin, että 500 miljoonaa, joka voidaan jakaa 28 valtion kesken, jätäisin vaille 500 miljardin euron investointeja. Sitten on vielä toinenkin avoin kysymys. Se koskee hallinnointia. Parlamentti haluaa sinne edustajan, ei, ei välttämättä Euroopan parlamentin jäsentä, mutta halutaan edustaja tuonne johtokuntaan. Ja päätökset on tehtävä neljän viidesosan enemmistöllä. Vielä toinen avoin kysymys, jossa on kuitenkin vähän päästy eteenpäin, koskee suhteita näiden ei-yhteistyöhaluisten oikeudenkäyttöalueiden kanssa. Tähän liittyy tämä veron verotukset, veronkierto ja rahanpesu ja niin edelleen. Toivotaan, että EIP sitoutuu siihen, yhteisillä ole suhteita tällaisten oikeudenkäyttöalueiden kanssa. Ja tämän lisäksi EIP tekee lopun tällaista suhteista, mikäli sellaisia on jo olemassa. Tässä asiassa uskomme, että voimme vielä päästä vähän eteenpäin. Olisi tärkeää vielä tällä kaudella saada paketti valmiiksi parlamentin puolelta. Se on mahdollista ja toivomme sitä neuvoston osalta. On tosin tunnustettava, että puheenjohtaja valtio on kyllä ponnistellut, mutta en ole ollenkaan varma, että neuvosto pystyy saamaan valtuutuksia ja pääsemään sopimukseen näissä tärkeissä, parlamentille tärkeissä asioissa. Aivan alusta asti parlamentti on ollut yhtenä rintamana. Me tiedämme, mitä me haluamme ja olemme käytettävissä kuten aina neuvottelussa, jotka ovat kyllä menneet eteenpäin. Haluaisin kiittää Maltan puheenjohtajavaltiota kaikista sen tekemistä ponnisteluista ja kiittää sitä myös sitä merkittävästä edistyksestä, jota on saavutettu. Toivon, että rahoituskysymykset ja hallinnointikysymykset sekä nämä ei yhteistyökykyisiä tai haluisia oikeudenkäyttöalueita koskevat ongelmat saataisiin ratkaistua. Mutta jos tämän kauden aikana tuloksia ei tule, niin sitten jatkamme myöhemmin. Mutta uskon kyllä, että neuvostolla pitäisi olla ihan yhtä suuret intressit kuin parlamentillakin Euroopan unionin investointien suhteen. Se on tärkeää työllisyyden, ja kilpailukyvyn kannalta Euroopan unionissa. Se on myös tärkeää kaikille 28 jäsenvaltiolle. 420 000 pk-yritystä on jo saanut tukea tästä. Kyllä meidän on lisättävä rahaston näkyvyyttä, koska nämä tulokset eivät oikein vielä näy, mutta rahasto kyllä toimii. Haluamme vielä parantaa sitä ja olemme saaneet kompromisseja ja sitoumuksia tämän puolesta, mutta toivon, että nämä puuttuvat lenkit saadaan vielä kuntoon. Ja toivon todella neuvostolta hyvää tahtoa. Pour les précisions vient Kiitän Jose Manuel Fernandesia näistä asioista. On siis vielä kolme ongelmallista asiaa neuvoston kanssa rahoituksen osalta varmaankin tiedätte, että jotta voidaan rahoittaa 500 miljoonaa puolustusalalla vuosina 2019-2020 on suunniteltu, että nekin otettaisiin verkkojen Euroopasta, joten vaikuttaa vähän siltä, että edessämme ovat hyvin vaikeat neuvottelut. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Eider. Gracias, presidente. Muy breve porque... Eh, Hyvin lyhyesti. Puheenjohtaja olemme täysin samoilla linjoilla kuin Jose Manuel. Ja Udo Bulman myös, kun hän on edustanut eh, parlamenttia. Parlamentti, heillä oli erittäin selkeä neuvotteluvaltuutus. Molemmat eh, parlamentin valiokunnat olivat sitä tukeneet vahvasti. Ja on totta, että suurimmassa osassa aiheita joihin parlamentti on ottanut kantaa, on helpottanut tilannetta suuresti. Aina olemme ehdottaneet kompromisseja ja, ja on huomioitu parlamentin kannat. Mutta on totta, että jälleen kerran rahoituskysymyksessä törmäämme neuvoston muuriin. Vaikuttaa siltä, että loppujen lopuksi tämä rahoituskehysten tarkasteluveto nyt otetaan pois. Ehkä tuosta tulee vähän raikasta ilmaa neuvostoon ja neuvostossa voidaan katsoa näitä neuvotteluja vähän tuoreen silmin. Aivan kuten Jose Manuel sanoi, on totta, että 500 miljoonaa on rahaa, mutta jos niitä ryhdytään jakamaan vuosien ja jäsenvaltioiden määränä, niin se sitten ole niin paljon. Jos investointisuunnitelma on niin menestyksekäs, niin kuin uskomme, että Junckerin suunnitelma on, niin siksi sitä tuemme ja siksi pyydämme. Mutta sitten laajennetaan, niin kyllähän sitten onnistuksia olisi syytä tehdä. Olen aivan yhtä mieltä. Mitä ihmettä täällä verkkojen eurooppa välinen nyt tapahtuu? Näyttää siltä, että keksimme koko ohjelman sitä varten, että sitä siitä sitten pumpattaisiin rahastusta muualla. Ja, ja varmaan muualle. Esiir ykköseen, esiir kakkoseen, puolustukseen – ja kun tulee joku, keksitään uusi ohjelma, niin otetaan sinnekin taas rahojen verkkojen Euroopasta. Eihän siellä edes ole niin paljon varoja, kun ajatellaan kuinka paljon liikenneinfrastruktuuria Euroopan unionin pitäisi saada aikaan. Joten tässä olemme kyllä ihan sammu, samoissa kanno, samoilla kannoilla. Tässä nyt otetaan rahoja yhdestä ohjelmasta toisen, toisen rahoittamisen. Toivotaan, että vähän uutta happea saadaan tähän asiaan. Qui d'autre souhaitait intervenir? Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Nils Turvals. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Jose Manuel teki oikein, antoi oikein hyvän katsauksen tilanteesta, joten eipä tässä ole paljon lisättävää, mutta painottaisin yhtä asiaa. Kun me käynnistimme ESIR 1, niin silloin me ymmärsimme kyllä, miten tärkeä sen strateginen merkitys oli. Ja sen vuoksi ensimmäiselle kierrokselle me annoimme siihen rahaa budjetista. Ironia on se, että jokainen sanoo, että tämä on erittäin hyvä ohjelma, mutta jäsenvaltiot eh, eivät halua täyttää sitoumuksiaan ja sitä en voi todellakaan ymmärtää, miten kapeakatseisia jäsenvaltiot voivat olla. Ja jos jäsenvaltiot eivät anna periksi, niin silloin minä sanoisin, että no selvä, pannaan hanat kiinni. Merci. Monsieur Loist. Euh, euh, Puheenjohtaja vain äh, vähän tietää, jotka liittyvät tähän. Neuvosto on juuri hyväksynyt uuden tarkastelun juuri tällä hetkellä. <laughs> Donc, euh, rendons hommage au gouvernement britannique. No niin, onnittelut sitten ha- brittihallitukselle. Se on nyt tilanteessa, jossa se voi tehdä päätöksiä. Ei ainoastaan Brexit-neuvottelujen osalta, vaan myös niin, että se voisi hyväksyä monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin. Kiitoksia. Eli Italialaiset ja britit ainoastaan äänestivät tyhjää. Yksimielisyyttä ei siis ollut, Kaksi jäsentä äänesti tyhjää. Joka ei vaikenee, myöntyy. No niin, sitten vielä näistä oikeudenkäyttöalueista, jotka eivät halua tehdä yhteistyötä, eli siis veroparatiisit, nämä verotuksen mustat aukot, niistä puhuen meidän pitää olla hyvin tiukkoja. En ollenkaan epäile, että Malta on hyvin päättäväinen veroparatiisien torjunnassa ja, ja sen suhteen, että välitettäisiin veroja kaiken keinoin. Kyllä meidän pitäisi olla tässä asiassa erittäin tiukkoja ja otettava julkisesti kantaa. Tämä on Euroopan julkista mielipidettä kiinnostava asia. Osa olla ole hyvä. Olen aivan yhtä mieltä. Toivon, että neuvostokin kuuntelee teitä tässä asiassa ja muissakin asioissa, joista olemme puhuneet. Kuten sanoin, parlamentti on yhtenä rintamana ja haluaisinkin kiittää erittäin hyvästä yhteistyöstä toisen esittelijän kanssa, Udo Bulmanin kanssa ja haluaisin myös kiittää hyvin rakentavasta ja pätevästä asenteesta ja lojaalisuudesta ja tuottelijasta toimintatavasta Euroopan komissiota. Ja se on tehnyt kaikkensa niin, että asiat sujuisivat ja se saa asiat sujumaan. Ja tekee hyviä ehdotuksia, hyviä kompromisseja. Kuten aina, samaa asennetta voisi kaivata neuvoston puolelta. Eh bien, souhaitons que nous puissions... No, toivotaanpa, että nämä kolmikantaneuvottelut saadaan pikemmin valmiiksi. Tässä vielä on esirykkösessä lainapotentiaalia. Pitäisi silti nopeasti saada esir kakkonen hyväksyttyä. No niin, nyt harppaamme Välimeren yli ja siirrymme Tunisiaan. Ja kuuntelemme Edergardia Favalin kertomusta. Hän johti eh, valiokunnan virkamatkaa Tunisiassa 21.–25. toukokuuta. Sí, muchas gracias. Eh, Kiitoksia. Yritän vetää yhteen nämä kolme päivää, jotka viittim, vietimme tuni, Tunisissa. Yleensähän nämä valtuuskunnan matkat ovat tällaisia kolmipäiväisiä. Lähdemme seitsemältä aamulla ja palaamme kello 12 yöllä, eikä siinä välissä oikein ehdota ehditä edes hengittämään, mutta tarkoituksena on, ei aikaa hukata ja hyödynnetään käytettävissä olevan aika mahdollisimman tehokkaasti. Tapaamme eri henkilöitä, hallituksia, ja viranomaisia ja voimme henkilökohtaisesti tavata tahoja, joita, jotka saavat rahoitusta Euroopan unionissa. Meitä oli kuusi edustajaa mukana ja pyrimme keskittymään niihin hankkeisiin, jotka ovat saaneet rahoitusta naapurusvälineistä, jotka liittyvät tuohon naapuruusvälineeseen, eli tulevan ulkoisten investointien mekanismin alkiosta. Euroopan unioni on 2011-2016 välillä antanut puolitoista miljardia tukia 2007-2020 on myös sitouduttu siihen, että mikäli uudistukset ja poliittinen vuoropuhelu jatkuu Tunisian viranomaisten kanssa, niin 300 miljoonaa vuodessa tuet kasvaisivat. 2011-2016 välillä annettiin myös 800 000 makrotaloustukea. Ja näin ollen Euroopan unioni on todella merkittävä kumppani tunisialaisille. Pystymme viittaamaan keskusteluihin, joita käymme kestävän kehityksen rahoituksesta Euroopassa ja heitä tämä asia kiinnosti suuresti, koska, siellä nähtiin, että Tunisia voisi todella hyötyä näistä investoinneista. Ja tämä herätti paljon huomiota. Heitä kiinnosti erityisesti ilmastonmuutos, politiikka, ympäristöpolitiikka ja uudistuvien energioiden investoinnit. Se, Tunisiassa on paljon potentiaalia tällä alalla ja investointeja kipeästi tarvitaan. Koko tämän matkan aikana meillä oli mukana Euroopan unionin valtuustosta henkilöitä ja saimme sieltä hyvin perusteellisen briefauksen ja suurlähettiläs oli siellä johtamassa työtä ja siellä tehdään hienoa työtä. Se on erittäin tiivis eh, kenttä lähellä oleva edustusto ja siellä on johdettu hienosti Euroopan unionin toimia ja, ja edustusto on toiminut eh, linkkinä rahoituslaitosten, kansalaisjärjestöjen, muutyyppisten järjestöjen ja yhteiskun, mm, kansalaisjärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa. E-, Euroopan unionin edustus on todella toiminut tässä tällaisena yhdyspisteinä ja linkkinä kaikkien näiden eri tahojen ja järjestöjen välillä. Yrityksen mukaan lukien on todella todettava, että EU-edustustolla on hyvin aktiivinen rooli ja he valmistelevat tämän virkamatkan oman tiimimme kanssa budjettivaliokunnan sihteeristön kanssa ja erittäin, erittäin tyhjentävällä ja perusteellisella tavalla. Meillä oli noin kymmenen tapaamista. Näimme siellä kansalliskokouksen jäseniä, budjettivaliokunnan jäseniä ja uudistuksia, hallinnollisia uudistuksia käsittelen erikoisvaliokunnan kanssa, jossa käsiteltiin myös julkisten varojen hallittua käyttöä. Puhumme myöskin kehitysinvestointien ja kansallisen yhteistyön ministerin kanssa – joka oli vielä hetki sitten valtiovarainministeri. Sillähän oli tapahtunut muutoksia hallituksessa. Tapasimme myös paikallisia ympäristöasioiden ministeriä. Siellä valmistellaan juuri kunnallisvaaleja ja, ja pöydällä on hajautusprosessit koko maan kattavalla tavalla. Sitten meillä oli tapaaminen National Dialogue Quartet tahon kanssa. Siellä oli neljän eri liikkeen edustus, edustus yritykset, AY-järjestöt. No nyt en muista näitä neljää. Hehän saivat Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2015. Tapasimme myös kansalaisyhteiskunnan jäseniä ja olimme hyvin vaikuttuneita heidän kanssa käydystä keskustelusta, koska he ovat todella vahvasti mukana hallituksen valvonnassa ja he myös auttavat hallitusta selviämään tästä siirtymäprosessista oikealla tavalla. Tapasimme myös eri kansainvälisiä toimijoita, tietenkin Euroopan eh, investointipankin ja jälleenrakennuspankin ja niin edelleen. Sitten kävimme va- tutustumassa vaikka kuinka monen erilaisiin hankkeisiin. Kävimme pidätyskeskuksessa, jota on uudistettu EUn tuilla. Ja muuten hyvin tärkeää se työ, mitä tu- Tunisissa tehdään annamme taloudellista apua, mutta tuemme heitä myös siirtymän aikana. Ja kyseessä ei ollut ainoastaan pidetyskeskuksen uudistaminen, vaan siihen liittyy kaiken kaikkiaan rangaistusjärjestelmän uudistukset ja vankien oikeuksien uudistamiset ja niin edelleen. Niin, että kyseessä olisi todella kansainväliset vaatimukset täyttävä pidätyskeskus. Sitten kävimme autotehtaalla, siellä käsin eh, näitä rakennetaan ne EBR:n tuella. Sitten vierailimme asuinalueilla, jotka olivat laittomia asuinalueita ja kuinka siellä oli kuitenkin no, perusinfrastruktuuri järjestetty. Vierailimme myös mikroluottoyrityksessä ja näimme kaksi pientä, pientä eh, perheyritystä, jotka olivat hyötyneet mikro luottomahdollisuuksista. Vierailimme myös kahdessa koulussa, joita oli saneerattu tällaisen blendausvälineen avulla, eli osa oli tukia ja osa oli saatu EIPstä KFL 2V tyyppisen elimen kautta sitten yhdessä merkit suurimmista kaupungeista tuolla Tunisian itäosassa Sfaksissa oli täysin puhdistettu saasteista yksi alue, johon aikaisemmin ei oikeastaan voinut mennä. Ja nyt se oli sit, sitten pohjana koko alueen kehitystä varten. Vierailimme myös tällaisessa coworking-hankkeessa. Sieltä oli luonnehdittu maailman kolmanneksi parhaaksi hankkeeksi, oliko se nyt Times vai People vai minkä lehden mukaan näin olikaan. Ja sitten meillä oli vielä lopuksi onnea, koska saapumispäivää ja seuraavana päivänä maanantaina San Justo laiva oli ankkuroituneena Tunisin satamassa. Sehän on Italian lipun alla oleva alus, eurooppalaisen lipun alla kulkeva alus joka kuuluu tähän Sofia-hankkeeseen, niin pystymme tapaamaan miehistöä ja päällystöä ja meille kerrottiin heidän toimistaan, kuinka he valvovat koko tätä Libyan rannikkoa ja pyrkivät ehkäisemään ihmiskauppaa ja myös asekauppaa. Pystymme puhumaan myös yhden portugalilaisen merimiehen kanssa, joka oli tuolla aluksella. Hän oli menossa sukellusveneeseen ja hän valvoi tilannetta ja toimitti tietoja eteenpäin niin, että näitä ihmiskauppeita saatiin pidätettyä. Eli todella kaikenlaista tuli tehtyä. Kaiken kaikkiaan vierailu oli erittäin myönteinen. Tunisiassa on oltu nyt kolme vuotta siirtymätöissä ja vaikka paljon työtä on vielä jäljellä, niin eteenpäin on päästy huimasti. Hajautuksen osalta ollaan jo valmistelemassa vaaleja, kuten sanoit. Ja naiset ovat mukana politiikassa yrityksissä aivan vaikuttavalla tavalla – Tämän lisäksi hallitukset ja puolueet ovat sitoutuneet naisten osallistumisen edistämistä entisestään. Tämä on erittäin tärkeä ja olen myös sitä mieltä, että naisten osallistuminen voi tuoda paljon vakautta maahan ja tästä syystä sitä tuetaan. Siellä huomioidaan myös hyvin se, että nuoriso on saatava paremmin mukaan. Kuten sanoin aikaisemmin, kansalaisyhteiskunta on vahvasti mukana sekä valvonnassa että myöskin tukemispuolella tiettyä ahdistuneisuutta myös havaitsimme, erityisesti kun puhumme nuorten kanssa. He olisivat halunneet, että muutokset näkyisivät nopeammin. Ja siellä vähän nyt oli epäilevä mieliala, että kannattikohan koko tämä vallankumous ja saadaanko tässä jotakin aikaan, koska siellä on erittäin raskas talouskriisi, joka liittyy myös terroristi-iskuihin, joka aiheutti matkailuromahtamisen. Ja sehän on merkittävä tulolähde. Aikaisempi hallit, teollisuus harjoitti aika epäilyttävää talouspolitiikkaa ja vaje oli valtava, joten, joten tilanne on aika heikko ja nuoret ajattelevat, että me teimme vallankumouksen vapauden puolesta, mutta haluamme myös tulevaisuuden. Ja siellä on nyt tällaista tiettyä epävarmuutta ja vaipavakautta, joka on vähän vaarallistakin. Sanomme, että tietenkin ymmärrämme nämä tarpeet ja tämän ahdistuneisuuden, mutta sanoimme myös, että nyt tarvitaan kärsivällisyyttä eikä voida vaarantaa koko tätä demokraattista prosessia, jota on jo kolme vuotta tehty. Kolme vuotta on hyvin lyhyt aika ja eteenpäin on kuitenkin päästy valtavasti. Näemme myös, että hallitus oli ryhtynyt toimiin korruption osalta. Siitä, siitä olivat olla, olla hyvin laajasti tietoisia. Tiedetään hyvin, ketkä ovat lahjoneet ja ketä ja ja kyllä siellä on päitä pudonnut ja ihmiset olivat tästä aika innoissaan. No ei tästä sen enempää. Minun mielestäni Euroopan unionin tekemä työ Tunisessa on erittäin tärkeää. Poliittinen eh, vuoropuhelu ja poliittinen tuki ja hankkeiden rahoittaminen, kaikki tämä on hyvin tärkeää. On aivan uskomatonta, kuinka Tunisia ja tunisialaiset ja hallitus katsovat Euroopan unionin päin. Hehän eivät pyri Euroopan unionin jäseneksi, koska se olisi mahdotontakin maantieteellisesti, mutta he haluavat olla mukana. He melkein tuntevat olevansa eurooppalaisia. He haluavat kaikin puolin olla mukana ja osallistua, koska heidän mielestään Euroopan unioni tuo vakautta ja tukea ja demokraattisia takeita ja poliittisen tilanteen parannusmahdollisuuksia. Ja meihin päin katsotaan todella hyvin positiiviset ja toivotaan, että saadaan jatkossakin tukoa, tukea. Olimme hyvin vaikuttuneita siitä, että Euroopan unioni ja sen edustusto omaa siellä hyvin selkeän strategian siitä, mitä pitää tehdä, ei ainoastaan investointien osalta, vaan kaiken kaikkiaan uudistusten tukemisessa, eh, jota hallitus vie eteenpäin. Tämä oli kyllä äärimmäisen kiinnostava vierailu ja aivan eh, saimme sieltä sitten ensikäden tietoa siitä, että mitä täällä päätetään, niin siihen suhtaudutaan tuolla hyvin myönteisesti ja, ja toimet johtavat hyvin positiivisiin tuloksiin. Si pour euh, ce compte rendu. Kiitoksia tästä kertomuksesta. Kiitoksia siitä, että kerroitte kokemuksistanne. On hienoa kuulla näistä myönteisistä palautteista. Koskien Euroopan toimintaa Tunisiassa. Teillä oli mukana José mm, mm, Manuel Fernandez ja, ja toinenkin kollega, ehkä teillä on jotain sanottavaa, eikö ole? No, sitten tämä tulikin aika perusteellisesti kertoa, onko jotakin huomautettavaa kysymyksiä? No. Ei taida olla. Matkailusta vielä, onko matkailu elpynyt tyydyttävällä tavalla? Sí, parece ser que en el 2016 ya estoy... no, Vaikuttaa siltä, että 2016 saatiin 40 prosenttia, eli eh, siis 2015 40 prosenttia lisäystä 2016 arvioitiin jo korkean tason matkailu. Joitakin eh, Jotakin mellakoita oli kuitenkin sillä viikolla, kun olimme tuolla eh, Tunisian eteläosissa ja pelättiin, että se vaikuttaisi matkailun jälleen, kun kyseessä on maa, joka on niin riippuvainen matkailusta, niin eihän siellä jälleen kerran ei, ei enää voida kestää mitään romahtamista. Tiedettiin kyllä, että mikä tahansa pieni sattumus asettaisi Tunisian taas kärkeen luettelossa, joka koskee maita, jonne ei kannata mennä. Mutta meidän kokemuksemme olivat kyllä todella myönteisiä ja meidät otettiin hienosti vastaan. Ja on totta, että nykymaailmassa kukaan ei ole turvassa missään. Madame Gracieux. Sitten edustaja Gressli. Kiitoksia tästä kertomuksesta. Minä olin viime budjettivaliokunnan Tunisian matkalla mukana ja halusin kysyä julkisen elämän islamisoitumisesta. Sen huomasimme muutama vuosi sitten ja kaikki kansalaisjärjestöt valittivat siitä, koska se oli uutta Tunisialle. Voisimme kuulla jotain vielä tästä julkisen elämän islamisoitumisesta? Lisääntyykö se, vähentyykö se, pysyykö se samana? Kiitoksia. Avant que vous ne répondiez, s'il vous plaît. Ennen kuin vastaatte, niin Edustaja Federer oli pyytänyt puheenvuoroa. Edustaja Vaidere. Uh, jā, es vienkārši gribēju pateikt. Uh, Kiitos. Muutama sananen vain. Ensinnäkin uh, haluaisin kiittää Garja Zavallarovelia siitä, että hän erittäin menestyksekkäästi toimi valtuuskuntamme johtajana – ja olin todella, täytyy sanoa, että olin todella vaikuttunut. Minä olen ollut ympäristöministeri ja näin, että esimerkiksi jätehuolto ei ollut kovin hyvin hoidettu. Me puhumme kuitenkin Tunisiasta ja matkailijoista, matkailusta, ja siellä, missä kaikkein keskeisimmät matkailupaikat oli, siellä kaikki oli erittäin puhdasta, mutta sitten niiden ulkopuolella oli valtavia jätevuoria, eikä siellä ollut puhdasta, eikä se ei ole hyväksyttävää. Oli sääli, että me rahoitamme hyvin kalliita projekteja tuolla naapurustossa – Me siis rahoitamme, mutta siitä huolimatta jätteiden huoltoa ei hoideta hyvällä tavalla. Se on ehkä yksi asia, jossa voisimme tehdä enemmän työtä. Jätehuoltosektorilla on tapahduttava vielä paljon. Minä matkailijana en valitsisi Tunisia matkailukohteeksi koska johtuen kaikista näistä jätteistä en olisi voinut nauttia ympäristöstä. Mutta monissa asioissa kuitenkin on tehty paljon menestyksekästä työtä ja e, PK-yritykset hän toimivat myös menestyksekkäästi meidän tuellamme. Ja kyllä, sillä tehdään hyvää työtä. Se, mitä Inge kysyi, voisin sanoa, että tällaisia suuntauksia en huomannut. Islamisoituminen ei minusta äh, pistänyt silmään, mutta ehkä joku muu kollega näki sitä enemmän. Kiitoksia. Ennen kuin vedät tämän yhteen, Eider, niin ehkäpä komissiosta Francisca Gilli naapuruuspääosastosta ja Kristina Famea Euroopan ulkosuhdehallinnosta voisivat sanoa sanaa sensä ja täydentää näitä tietoja mahdollisesti. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? C'est Madame Gilly. Gilly. Ehm, si, buongiorno. Hyvää päivää. Minä halusin vain äh, luoda äh, yhteyden äh, KONT-valiokuntaan ensi viikolla. Siellä puhutaan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta, joka koskee Tunisialle äh, rahoitustukia. Tämä kertomus on varsin myönteinen ja tämä vahvistaa sen vaikutelman, jonka budjettivaliokunnan jäsenillä oli matkallaan. Halusin vain nostaa esiin tämän yhteyden kahden valiokunnan vastuualueiden välillä. Kiitoksia. Observation Gressle varmaankin pitää tästä. Je suis Christiana Famea. Niin, Hyvää päivää. Tulen ulkosuhdehallinnosta ja haluaisin mainita vain yhden asian, joka koskee Angeas Tunisiassa. Tämähän on todella prioriteettialue suhteessamme Tunisiaan. Meillähän on yhteinen tiedonanto, joka on annettu 29. syyskuuta 2016 ulkosuhdehallinnon johtajalta. Tämä koskee myös Tämä on myös tärkeää tulevia vuosia ajatellen monivuotisissa rahoituskehyksissä on tärkeää tukea nuoria. Kyseessä oli siis nuoriso-ohjelma. Lopuksi Eder. Solo por contestarle a la, a la señora. Haluaisin vain vastata edustaja Greslelle. Minä kävin nyt ensimmäistä kertaa Tunisissa, joten en voi arvioida mitenkään tilannetta verrattuna aikaisempaan, mitä tulee talousarvioon, niin tämä asia ei oikeastaan noussut ollenkaan keskusteluihin. Puhuimme hankkeesta ja puhuimme eri poliittisten ryhmien kanssa ja islamistien ja maallisten puolueiden kanssa. En havainnut mitään erityistä islamisoitumista julkisessa elämässä, poliittisessa elämässä. Tämä ei liity tietenkään äh, niihin radikaaleisiin liikehdintöihin, joita etelässä oli tapahtunut. Nämä olivat aivan eri asioita. Meillä oli ihan normaali matka. En tiedä, onko kollegoilla toisenlainen vaikutelma, mutta ei se ollut mikään sellainen asia, johon olisi edes kiinnitetty huomiota kun kyseessä on kuitenkin enemmistöltä muslimimaa, niin se on varmaan maa, jossa vähiten tällainen islamisoituminen olisi tuntunut tai että olisi mitään muutoksia tapahtunut. Ehkä se oli tarkoituskin, että me näistä asioista ristyneet puhumaan, mutta en tiedä, onko Jose Manuelilla tai Inesillä toisenlainen vaikutelma. Minulla ei ainakaan. Muito obrigado, senhora eh, Presidente. Não, eu concordo com aquilo. Kiitos, eh, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä siitä, mitä on sanottu. Tunisia haluaa olla Euroopan unionin tärkeä kumppani. Ja edustusto siellä on liittolainen nuoriso on tärkeää. Ja demokratian täytyy osoittaa, että tavallaan, että siellä voidaan toimia demokraattisesti. Ja että demokratiasta tulee todellisuutta. Ja mitä tulee naisten rooliin, naisten rooli tässä yhteiskunnassa on tärkeä. Politiikassa yli 40 prosenttia parlamentin jäsenistä on naisia ja kunnallisvaalit tai paikallisvaalit, mitä, mitkä järjestetään tänä vuonna, niin 50 prosenttia täytyy olla naisia. Se on velvoite. Ja sama prosenttiosuus tulevassa hallituksessa. Joten jos puhemies on öö, mies, niin silloin varapuhemiehen pitää olla nainen. Ja minusta tämä on hy- hyvin tärkeä osoitus avoimuudesta. Ja tämä koskee myös nuoria. Siellä on listoilla myös äh, nuorisokiintiöitä. On tärkeää, että tätä prosessia jatketaan edelleen. Toki Tunisiassa on ongelmia, ongelmia, jotka on ratkaistava. Mutta he ovat äh, matkalla eteenpäin ja heidän täytyy jatkaa sillä tiellä ja heidän täytyy myös voida laskea meidän tukemme ja solidaarisuutemme varaan ja toivon, että Tunisiasta tulisi hyvä esimerkki. Maa, jossa islamin usko ja demokratia voivat eh, elää rinnakkain. Jonkinnäköinen malliratkaisu, jossa ihmisarvo eh, olisi keskeistä. Eh, Kaikki varmasti muistavat että arabikevät alkoi Tunisiasta. No niin, nyt siirrymme seuraavaan asiaan. Monika Vana esittelee meille kohdan yhdeksän Euroopan globalisaatiorahastojen rahaston varojen käyttöön otto. Tilanne koskee Castilla Leonin kaivosteollisuutta. Olkaa hyvä. Sitten Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten oikein sanoitte, Espanja on pyytänyt globalisaatiorahastosta tukea. Tämä koskee 339 äh, irtisanottua työntekoa Kastilian äh, äh, Leonin alueella kaivosteollisuudessa, hiilikaivoksissa. Tässä on kyse viidestä yrityksestä. Yleensähän globalisaatiorahastoasetuksessa sanotaan, että vähintään 500 irtisanottua pitäisi olla, mutta Espanja perustelee tämän alhaisemman määrän perustellusti äh, viittaamalla 4.1 äh, artiklaan ja sanoo, että tämä äh, alue liittyy, on alue, jossa on hyvin paljon pieniä ähm, laaksoja, joissa on hyvin pienet työmarkkinat. Ja lisäksi tässä on kyse jopa 125 nuoresta äh, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevasta henkilöstä. Espanja tulee tukemaan äh, näitä henkilöitä. Ne ovat yli äh, alle 30-vuotiaita, kun he haku, hakevat, tekevät. Eli kokonaisuudessaan 464 henkilöä osallistuu tähän globalisaatiorahan tukee. Espanja tuke, perustelee tämän sitä kautta, että 2005-2015 hiilituotanto Euroopassa on laskenut huomattavasti. Samanaikaisesti hiilen tuotanto EU, maailmassa on noussut neljänneksellä. Muualla tuotettu hiili on edullisempaa ja Espanjassa kehitys on ollut samankaltainen kuin EU:ssa, mutta tuonti on ollut voimakkaampaa kuin muualla EU:ssa ja tuotannon vähentyminen myös voimakkaampaa ja hiilen tuotanton väheneminen on ollut Castilla Leonissa jopa vielä voimakkaampaa, nimittäin 86 prosenttia. Mm, mm. Tämä pyyntö Euroopan globalisaatiorahastosta on 60 prosenttia kokonaiskustannuksista, eli hieman yli miljoona euroa. Tällä halutaan tukea koulutusta, yrittäjyyttä ja uusien yritysten perustamista. Ja erittäin myönteistä on se, kuten myös äh, Empel-valiokunnan kirjeessä sanottiin, että tässä halutaan myös äh, tukea omaishoitoa Eh, ja lastenhoitoa. Eh, tämä mahdollistaa myös niille ihmisille osallistuminen näihin toimenpiteisiin, joilla on eh, paljon omaishoidollisia velvollisuuksia, erityisesti naisia. Tällä kertaa edunsaajista vain 3 prosenttia on naisia näistä 339 irtisanotusta. Tämä tietenkin selittää kaivosteollisuuden ähm, ähm, työntekijärakenteen. Kuitenkin se, että tähän on lisätty nämä 125 nuorta, äh, mahdollistaa sen, että naisten osuutta vähän lisätään, ja sen olen tässä maininnut. Vihreänä haluaisin sanoa, että Espanjan hallitukseen vetoamme, että se ottaa huomioon Pariisin ilmastonsopimuksen, eli että välitetään sellaisia pätevyyksiä ja kykyjä, jotka valmistelevat osallistujat tulevaisuuteen suuntaville aloille sellaiset työ paikat olisivat ekologisesti kestävämpiä ja myöskin kestävämpiä erilaisille tuotannon siirroille halpa tuottomaihin. Ja tällä tavoin vältetään, ettei näistä ihmisistä tule uudelleen globalisaation uhreja, ja tämähän pitäisi olla myös globalisaatiorahaston tavoite, tämä ekologinen muutos. Ja siksi pyytäisin teiltä tukea tälle mietinnölle. Kiitoksia. Voilà. Y a-t-il des observations? Kiitoksia. Onko tähän huomautettavaa kysymyksiä? Ei näytä olevan. Tarkistukset tähän vanan mietintöön pitäisi jättää. Aha, oliko puheenvuoropyyntö? Olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Bueno. Kiitoksia puheenjohtaja. Vain ensiksi haluaisin kiittää tästä mietinnöstä. Monika Vanaa. Me tietenkin tulemme tukemaan näiden varojen myöntämistä tälle alueelle, johon on niin raskaasti kriisi iskenyt. nyt. On tärkeää, että siellä saadaan aikaan radikaalisti erilainen tuotantomalli niin, ettei enää olla hiilistä riippuvaisia. Tarvitaan todella erilaista energialähestymistä tapa. Pariisin sopimuksen mukaisestikin on todella lopetettava hiilen polttaminen sähkön tuotannossa. Haluaisimme vain tuoda oman panoksemme tarkistusten muodossa. Olemme saaneet näitä tarkistuksia alueen AY-järjestöltä. Ensimmäinen koski sitä, että jos voitaisiin ajatella, että tehdään tutkimus työllisyyden osalta, mitkä talouden alat ja tuottaa, tuottamisen alat olisivat kaikkein elinkelpoisempia näitä sektoreita varten. Sitten toinen kysymys, jonka AY-tahot ovat esittäneet, koskee sitä, että valvottaisiin näiden tukien hallinnointia, niin mukana olisi myös kansalaisyhteiskunta. Kiitoksia. Monsieur Benito Zilvaga, la parole est à monsieur Stefanik. Kiitoksia sitä Stefanik. Thank you very much, Mr. Chairman. Additionally... Kiitos puheenjohtaja. Lisäinformaationa vielä haluaisin sanoa, että tilanne tällä alueella on vakava, koska viimeisen kuuden vuoden aikana kymmenen kaivosta on suljettu. Joten vaikkakaan tämä ei nyt tämä hakemus täytä tätä 500 työntekijän työtöntä vaatimusta, niin tukisin tätä, koska tilanne on kriittinen. Ja tämä on jo kolmas hakemus jota Espanjan hallitus on esittänyt tänä vuonna. Haluaisin kiinnittää huomiotanne myös siihen tosiasiaan, että ehdotettuihin toimenpiteisiin tulee myös, sitä täydennetään myös Euroopan rakennerahastosta, joten tämä hakemus ei ole ainoa tälle alueelle. Ja tässä todellakin huomio, ottaen huomioon kaikki tosiasiat, niin tukisin tätä hakemusta. Kiitoksia. Onko edustaja Vanalla huomautettavaa? Ei ole. Tarkistustehtämisen määräaika tähän mietintöön on tänä iltana kello 18. Niistä äänestetään valiokunnassa 29. kesäkuuta. Ja meidän pitäisi päästä täysistuntoon aseen kanssa heinäkuussa. Nyt annan puheenvuoron Jens Geierille. Aiheena ovat ähm, äh, virastot ja erityisesti yhteistyö energia-alan sääntelyn osalta. Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Me puhumme tässä Heisasta, ja uudelleen laaditusta säädöksestä tälle virastolle, jota tarvitaan tämän puhdas energiapaketin yhteydessä. Komissiohan ehdotti tätä. ITRE on vastuuvaliokunta ja se kysy, siihen liittyy tämä, että miten me teemme energian sisämarkkinoista – mahdolliset ensinnäkin <laughs> ihan ylipäätään ja toisekseen, miten me täytämme ne haasteet ja vastuut, mitä virastolla on. Tässä luonnollisesti virastolla ja energiasäätelijöillä on suuri merkitys ja, ja tämä merkitys otetaan huomioon tässä komission uudelleen laaditussa asiakirjassa meidän täytyy tässä nyt miettiä myös näistä talouden, miettiä tätä taloudellista puolta. Yhteistyövirasto saa lisää valtuuksia. Se on tärkeä myös rajat ylittävästi ja sillä on nyt enemmän toimivaltuuksia ja jatkossa niitä tulee vielä enemmän. Se, mitä tässä nyt tarvitaan tämän puhdas energiapaketin yhteydessä, on enemmän yhteistyötä verkkotarjoajien kanssa ja ASER hoitaa tätä tulevaisuudessa. Ja tästä tulee jatkossa tällainen yhteyspiste. Kysymys kuuluukin, että onko Aserilla jatkossa tähän resursseja ja niin, että se pystyy toimimaan tehokkaasti ja kantamaan tämän työtaakan. Ja minun mietintöluonnoksessani olen nyt tähän liittyen tehnyt muutamia ehdotuksia. Tämä liittyy nyt ennen kaikkea tarkistukseen kolme, joka on ehkä se kaikkein ristiriitaisin ja mielenkiinnolla odotan kollegoiden arviota siitä. Nimittäin tämä tarkistus antaisi sellaisen mahdollisuuden, että ASER tulevaisuudessa voisi kerätä maksuja tietystä palveluista. Tämä mahdollisuus on jo perussäännön mukaan mutta se on hyvin vaatimaton Voin käsitellä tätäkin tarkemmin, jos näin haluatte, mutta minusta tässä nyt sit, ehkä se menee liian pitkälle. On tärkeää, että tunnustaa, että Aserin tulevat toimet rekisteröinnissä ja verkkohallinnassa on tärkeää. Toisaalta tällaiset kauppasopimukset, joita tehdään sähköpörsseissä, täytyy valvoa, että ne eivät olisi manipuloitavissa. Nimenomaan tämän viimeisen asian yhteydessä minä puhuin Aserin pääjohtajan kanssa, joka kertoi minulle, että Aser, Aserin pitäisi tutkia 1,2 miljardia kauppasopimusta päivittäin. Ja jos tämä nyt haluaa tehdä edes jossain määrin uskottavasti, se on todella vaikeaa. Ja sen vuoksi Aserille pitäisi antaa hieman enemmän pelivaraa äh, näiden maksullisten toimien kautta niin, että he voisivat äh, palkata enemmän henkilökuntaa tällä rahalla, koska tällä hetkellä siellä on 35 henkilöä töissä ja se tuntuu aika vähältä. Tässä yhteydessä on tärkeää myös, että ESMA, arvopaperimarkkinaviranomainen, siis myös EUn perustama viranomainen, finanssisektorin äh, äh, hallitsemiseksi on vastaavanlainen viranomainen. Siellä he tekevät samoja tehtäviä arvopaperimarkkinoiden valvomiseksi ja siellä myös kerätään maksuja palveluista. Eli aset toimisi samalla tavalla kuin ESMA jo toimii tänä päivänä. Toinen asia. Äh, Aserille on tullut lisää tehtäviä, kuten muun muassa TSOiden rekisteröinti, eli tämä tällainen äh, transmissio-operaattorijärjestelmä, TSO. Ja tässä yritykset ähm, ennaltaehkäisevästi rekistäytyisivät Ja tämä voisi johtaa aikamoiseen pullonkaulaan työtehtävissä. Joten sen vuoksi me haluaisimme antaa Esalle mahdollisuuden kerätä maksuja. Nämä eivät ole veroja. Nämä ovat niitä kustannuksia, jotka, joita tällä virastolla reaalisesti on. Ei sen enempää. Mutta minusta tämä olisi ihan oikeutettua tilanteen huomioiden ja tämä myös helpottaisi hieman komission budjettia. Hallintapuolella kysymys on riippumattomuuden varmistamisesta, valvojen riippumattomuuden varmistamisesta. Komissio poisti tästä tekstistä yhden virkkeen, joka viittasi nimenomaan hallintoneuvostoon Eli jos me poistamme tämän komission pyytämän äh, virkkeen, niin silloinhan se koskee tämän hallintoneuvoston kaikkia jäseniä. Ja sen vuoksi tein toisen äh, ehdotuksen, nimittäin, että Kysymys on siitä, että tämä viraston täytyisi voida tehdä kaikki se, mitä muutkin virastot jo saavat tehdä. Ja sen vuoksi tässä tehdään tämä uudelleen laatiminen. Ja että esimerkiksi huomioidaan myös käännöspalvelut, jotka tapahtuvat täällä Luxemburissa, ja että huomioida myös se, että monet virastot eivät välttämättä enää saa näitä käännöksiä ajoissa, koska Luxemburgin käännösyksikkö on ylikuormitettu. Ja minusta tässä nyt on kysymys kuitenkin poliittisten tavoitteiden toteuttamisesta ja silloin ehkä täytyisi voida käyttää myös muita mahdollisuuksia tähän. Viiden vuoden kuluttua meidän täytyisi tehdä arviointi, Aserin toiminnan arviointi ja katsoa, miten kaikki toimii. Ja se on minusta ihan tämän toimintakäyttänteisen budjetin mukaista. Kiitos. Merci. Merci pour ce rapport et euh, la présentation. Kiitoksia tästä kertomuksesta ja näistä tarkistusten esittelystä. Tämä, tai siis tämähän on lausunto Petri Sarpamaan pitänyt puheenvuoron. Monsieur le Président, <clears throat> first of all, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos esittelijällä erittäin rakentavaa työtä Koska minä olen EPP-varjoesittelijä, olen periaatteessa samaa mieltä äh, linjasi kanssa ja äh, sen suhteen, että annetaan virastolle enemmän äh, toimivaltuuksia, vahvistetaan sen ähm, itsenäisyyttä ja myöskin tämä toimintaperusteinen budjetointi, tämä periaate, se on tuotava selvästi näkyviin myös virastoissa. Kuitenkin olen sitä mieltä, että nämä ajatukset olisi vietävä vielä pidemmälle. Niitä olisi vielä vahvistettava ja integroitava nämä myös näihin artikloihin 32 ja 33. Tämä ajatus näistä maksuista ja maksujen rahoituksesta, se on mielestäni mielenkiintoinen. Ja olen kyllä avoin tukemaan sitä, mutta, ja tämä on voimakas, mutta äm, sillä ehdolla, että samalla varmistamme, että aina kun virasto saa jotain maksuja, niin se ei mitenkään vaaranna tämän viraston itsenäisyyttä ja puolueettomuutta. Tämä on kaikkein tärkein kysymys tässä mietinnössä. Tässä kaikki, kiitoksia. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näitä olevan. Joten valmistelija voi vielä vetää keskustelun yhteen. Vielen Dank. Also... Paljon kiitoksia Petri Sarvamaan ehdotuksista. Olen ihan samaa mieltä. Jos EPP tukee sitä, että mm, teemme, muotoilemme tämän selkeäsanaisemmin, niin se ei se minua laisinkaan haittaa. Meidän pitäisi työstää tekstiehdotuksia ja sitten äänestää. Kyllä, minä odotan rakentavaa jatkoyhteistyötä. Kiitoksia. Hyvä. Tarkistusten jättämisen määräaika tähän lausuntoon on 30. kesäkuuta kello 12. Äänestämme 30. elokuuta budjettivaliokunnassa ja Itressä, joka on vastuuvaliokunta, äänestetään 28. marraskuuta. Nyt aloitamme äänestyksen. Kokeillaanpa ensin koneäänestystä. No. Tulee kylläkin ole äänestyskorttia. Bien, le scrutin est ouvert. Äänestys, koeäänestys siis alkaa. Ja päättyy. Kiitoksia. Sitten ensimmäinen äänestys. Aiheena on lisätalousarvio, esitys numero kaksi varanhoito vuoden 2017 talousarvion tarkistus yksi puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 8 puolesta 15 vastaan. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 3 ja 4 identtiset puolesta vastaan tyhjä hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seitsemän ei voida ottaa käsiteltäväksi. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Hylätty 12 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Ja koko teksti koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 puolesta, kaksi vastaan onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi annan puheenvuoron uudestaan Jens Gajarille kyseessä siirtopyynnöt, pääluokka kolme. Deux projets transfert. Kaksi siirtopyyntöä. Danke, Herr Präsident. Geben Sie mir... Kiitos puheenjohtaja. Pikku hetki, niin järjestelen tässä paperini, että voin jotain ylipäätään sanoa. Jotta tässä nyt ei tule mitään epäsä, epäselvyyksiä numeroinnista, niin siirto kahdeksan liittyy tähän edustaja Vanan esittämään äh, globalisaatiorahastoon. Eli tässä, tämä numerointi on tässä nyt hieman äh, omavaltaista. Eli jos aloitan siirtopyynnöstä numero yhdeksän, haluaisin sitä teille suositella – komissio on ottanut äh, huomioon tässä säästöt, mutta haluaisin sanoa, että kasvavat eläkekuormitukset, jotka EUlle tulevat, viran, äh, tulevat äh, virkamiehistä, on asia, jonka parissa meidän täytyy tehdä jotain. Komissio on erinomaisella tavalla tätä käsitellyt, mutta seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä meidän täytyy intensiivisemmin käsitellä tätä asiaa. Tämä liittyy yksinkertaisesti siihen, että EUn virkamiesten määrä, joka jää eläkkeelle, kasvaa. Ja e, Euroopassa ihmisten elinien odotus e, on myös kasvanut, joten ihmiset voivat nauttia eläkkeestään kauemmin. Mutta tämä luonnollisesti on rahoitettava EUn budjetista. Tämä on haaste, joka koskee monia eurooppalaisia yhteiskuntia, koska ikääntyminen lisääntyy, ikääntyneiden ihmisten määrä, osuus kasvaa. Saksa muun muassa on sellainen. Ja meidän täytyy keskipitkällä aikavälillä katsoa, miten me reagoimme tähän budjetissa. Ehkäpä olisi fiksumpiakin variantteja kuin vain sanoa, että me tarvitsemme enemmän rahaa. Olen jo kuullut, että perustetaan rahasto samalla tavalla kuin jäsenten kohdalla on tehty. No, minä en ole sitä mieltä, että tämä olisi autuaksi tekevä variantti. Budjettivalvontavaliokuntahan joutuu tämän parissa erittäin paljon öö, tekemään töitä. No, eli siis eh, siirto yhdeksän, sitä teille suosittelen. Ja, ja sitten siirto seitsemän liittyy tähän kysymykseen, josta me tänä aamuna puhuimme eh, Edergard Zabalin eh, kanssa. Tässä, tässä on tiettyjä ongelmia. Komissio kerää rahaa otsakkeesta neljä ulkopolitiikasta – jotta voitaisiin välttämättömät maksut hoitaa Turkin rahoitusvälineellä ja tässä pakolaisvälineessä. Tämä ei sinällään ole mikään ongelma, mutta meillä on kuitenkin budjettimenettelyssä meitä on kritisoitu tarpeeksi siinä, että meillä on ollut ongelmia otsakkeen neljä kanssa, kun se aina tyhjätään, että saadaan aikaan rahat turkkivälineelle. Ja tämä on jälleen yksi askel siihen suuntaan. Ja Eder puhuu siitä tänä aamuna, että jos on tiettyjä asioita, joissa on rahoitusongelmia tai on ongelmia turkkivälineen kanssa, niin silloin tavallaan kammataan budjetista vielä tiukemmin. Ja minusta se ei ole, tämä ei toimi ihan oikealla tavalla ja sen vuoksi ehdottaisinkin, että me emme päättäisi siirrosta seitsemän tänään, mutta siirrosta yhdeksän kyllä. Merci, monsieur le rapporteur général. Kiitoksia väisi yleisesittelijä. Nyt Eider Gardista muut, jos haluatte käyttää puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti siitä, mitä edustaja Gajer sanoi tästä näistä siirrosta seitsemän. Tällä hetkellähän meillä on useita asetuksia, useita mietintöjä pöydällä, joista neuvottelemme. Niihin kuuluu tämä EIPn ulkoiset valtuudet. teemme ehdotuksen, että enimmäismääriä nostettaisiin jotta voitaisiin rahoittaa. Tämä tarvitaan 35 miljoonaa rahoituskehykseen vuoteen 2020 mennessä. Meille sanotaan, että käytettävissä varoja, ei ole varoja, mutta kun meillä on nyt tässä 85 miljoonan siirto kuitenkin pöydällä, eli yli kaksi kertaa enemmän kuin tarvitsisimme tähän ELM-rahoitukseen. Tämähän on asia, jossa parlamentti ei ole ollut mukana. Tämä oli neuvoston päätös ja päätettiin tästä turkkivälineestä ja rahoja etsittiin siihen, vaikka taloudellisia ongelmia onkin, niin, eikä siihen mitään ongelmia liittynyt Turkin osalta, ja nyt sitten on, keskustelimme useiden kollegoiden kanssa, ja, ja kun kerran kyseessä on parlamentin budjettivaliokunnan oikeus pohtia ja miettiä prioriteetteja, mihin haluamme käyttää rahaa, niin ajattelimme, että olisi ainakin sopivaa lykätä viikolla äänestystä tästä siirrosta niin, että meillä olisi enemmän välineitä neuvotteluissa, jos on tarpeen, niin sitten otettaisiin tästä rahastosta esimerkiksi varoja käyttöön. Monsieur Depré. Monsieur Depré. Merci, président. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Gajarin ehdotuksesta olen aivan yhtä mieltä. Mitä tulee tähän siirtopyyntöön yhdeksän, se on aivan perusteltu. Jossakin vaiheessa pitäisi keskustella näistä eläkkeistä. Sitten tästä seitsemäisestä, ennen kuin sanon, miten olisin kuunnella komissiota ja kuulla missä määrin tämä on tarpeellinen henkilökohtaisesti. Uskon, mutta en tiedä onko tämä tarkoitus. Uskon, että meidän ei pitäisi avata tätä turkkivälinettä pakolaisten osalta. Jos meillä on budjettivaroja, joita tarvitaan, niin minä kyllä kannattaisin, että ne tähän kohdennettaisiin. Haluaisin siis, ennen kuin otan kantaa tähän seitsemäiseen, haluaisin kysyä, minkä, kuinka kiireinen tämä on ja kuinka tarpeellinen se on, koska en haluaisi sitä riskejä ottaa, että Turkki kyseenalaistaisi tiettyjä asioita, jotka liittyvät tähän julkilausumaan. Meillä on ihan tarpeeksi ongelmia Italian kanssa. Ei tarvitse avata tässä nyt toista taistelurintamaa. Niin, minulla on kysymys liittyen eh, eläkkeisiin. Eh, se, että virkamiehet saavat eläkettä, sitähän ei eh, mitenkään vastusta, mutta tässä tämä siirto tarvitaan, koska on 3,3 prosentin korotus. Minä haluaisin tietää, mistä tämä 3,3 prosenttia tulee. Ehkä komissio voisi ottaa kantaa. Kiitoksia. Minä näen, että 85 miljoonaa otetaan tuolta turvallisuuspolitiikasta. Haluaisin nyt kysyä, kuinka järkevä tämä budjetti on, koska tässä olisi 300 miljoonaa ja 85 miljoonaa on siis kolmas osa tästä uudesta budjettikohdasta. Olen hieman hämilläni tästä asiasta. On va pouvoir nous éclairer. Voisiko komissio vähän selventää tilanne? Uh, thank you, Chair. Let, let me try to, to reply to... Kiitos puheenjohtaja. Yritän vastata kysymyksiin, Ensinnäkin mitä tulee teidän kysymykseenne ja samanaikaisesti Dupreen kysymykseen. Tämä 85 miljoonan siirto, joka liittyy Turkin pakolaisten rahoittamisvälineeseen. Tämä oli jo budjettiluonnoksessa komission esittämässä budjettiluonnoksessa viime keväänä, joten tämä ei ole mikään uusi elementti eikä mikään odottamaton. Tämä oli osa tätä rahoituspakettia, tätä 750 miljoonaa kaikkiaan, joka liittyy tähän Turkki-välineeseen vuodelle 2017. Ja tämä 85 miljoonaa UTPstä on yksi osio tätä rakennus tätä rahoituspakettia. Eli tämä ei ole mikään uusi asia, vaan komissio ehdotti tätä jo viime keväänä budjettiluonnoksessaan. Ja minusta jäi sellainen käsitys, että se hyväksyttiin sovittelussa viime marraskuussa, tai ainakin, että se on osa tätä pakettia. Siirto on kiireellinen, näitä varoja tarvitaan kiireellisesti, minun piti vakuuttaa neuvosto myös siitä tosiasiasta, että tämä on kiireellinen. Te tiedätte, että he ovat hyvin kiinnostuneita tästä kyseisestä budjettikohdasta. Tämä siirto on kiireellinen sen vuoksi, että tämä on osa rahoituspakettia eh, liittyen eh, tällaisiin väliaikaisiin kouluihin eh, tapahtuu Turkissa oleville syyrialaisten pakolaisten lapsille. Näiden koulujen on oltava valmiina syyskuussa niin, että nämä lapset voivat käynnistää koulu vuotensa. Ja sen lisäksi tällä on tarkoitus myös rakentaa uusi sairaala syyrialaisille pakolaisille. Näitä varoja tarvitaan siis. Toisaalta, jos edustaja Gaier e- ehdottaa siirtoa seuraavaan kokoukseen tämän kuun lopussa, niin se ei varmastikaan olisi mikään katastrofi koska kuitenkin tässä toimittaisiin tämän kuuden viikon aikajakson sisällä. Mitä tulee edustaja Greslin kysymykseen eläkkeistä, tämä 3,3 prosentin kasvu eläkkeissä noudattaa myös palkkojen nousua, eli tämä on tämä vuosittainen korotus, joka on tehty sekä palkkoihin että eläkkeisiin. Kiitos. Madame Grasslö. Kiitoksia. Tämä perustelu on tästä löytyy vaikka tämän korjauskertoimen yllättävän korkea vaikutus. Tämä, la, nämä laskumenetelmät tälle korotukselle olisi mielenkiintoista tietää. Pyytäisin, että komissio selvittäisi meille tämän laskentamenetelmän ja ehkäpä tämän eh, istunnon jälkeen voitaisiin saada tällainen selvitys siitä, miten tämä laskentamenetelmä tehdään. Tämä korjauskerroin muutettiin silloin, kun muutettiin viimeksi sääntöjä ja minä en ole saanut siihen mitään selveyttä. Pyytäisin nämä tiedot komissiolta. En yhtään epäile, että näitä saisi. Meillähän on aina yllätyksiä näiden palkkaukseen ja muiden arviointien kanssa. Tämä on tällainen kori, jossa otetaan huomioon eri Euroopan unionin pääkaupunkien inflaatio. Se on siis hyvä asia niille, jotka työskentelevät sellaisessa pääkaupungissa, jossa inflaatiota ei oikeastaan ole sitten jos voidaan toi, ajatella, että jotkut toi, maat toivovat palkkauksen nousemista, niin meillähän on tämä sääntö, josta tulee joka vuosi ongelmia. Kun meillä on talousarvio esitys on tällaista, on joku arvio, jota sitten tarkistetaan pari kuukautta myöhemmin ja sitten keräilysiirrossa sitä korjataan, niin tämä ole mikään yksinkertainen juttu aikoinaan kysyin komissaaria ryhtymään toimiin, mutta mitään ei ole kuitenkaan tehty. moi Anteeksi puheenjohtaja, mutta se mitä sanotte, tiesin sen jo. Minä haluaisin, että saataisiin kunnolliset laskelmat siitä, kuinka tämä vuosittain lasketaan. Erityisesti ensimmäinen 7.2016 haluaisin nyt verrata uutta laskutapaa vanhaan. Tämähän muutettiin vuonna 2014, siksi tämä on tärkeä. Meillä ei ole nimittäin tässä mitään avoimuutta tällä hetkellä. No, teille toimitetaan nämä tiedot mitä pikimmin. Kai ei mitään lisättävää, eli äänestämme Siirtopäätö 7. Tiedämme, että komissiolla tässä ei ole mitään ongelmaa, että sitä lykättäisiin, että äänestystä lykättäisiin. Onko komissio siis nyt esittelijän kelkassa, eli lykkäämme äänestystä? Selvä. Siirtopyyntö 9. Koneäänestys. Avez-vous tous voté Apparemment pas. Il manque encore quelques votes. Eh bien, Si vous renoncez à votre vote, le scrutin est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17 puolesta yksi vastaan. Sitten muut pääluokat edustajat Tarant, kolme siirtopyyntöä. Niistä ei välttämättä äänestetä, mikäli kukaan ei vastusta. Edustaja Tarant. Uh, thank you very much, Mr. President. Kiitos äh, puheenjohtaja. Pyydän anteeksi valiokunnalta, että puhun tässä aika pienistä rahamääristä ja minun pitää nyt tässä käyttää aikaa kommentoimalla näitä. Alueiden komitealta me olemme saaneet informaatiota. Tässä on kysymys 162 000, 110 000 toisessa ja 32 000 kolmannessa. Ottaen huomioon, että alueiden komitea yhdessä talouskomitean kanssa käyttävät noin 225 miljoonaa vuodessa, niin ei tämä nyt ole mitenkään merkittävä summa. Mutta se kuvaa hyvin sitä tapaa, miten nämä toimielimet operoivat. Ja tätä ensimmäistä siirtoa, siis kohdasta 262, tämä on minusta suhteettoman suuri ottaen huomioon kokonaisbudjetin, ottaen huomioon, mihin tämä siirto on tarkoitettu. Sitoumukset 2017 olivat 319 000, joka oli huomattavasti vähemmän kuin mitä he pyysivät joka merkitsi sitä, että siis budjetti, komissio leikkasi heidän budjettiansa ja tämä suostuttiin sovittelussa. Minusta kun kohta, kohtaa leikataan, silloin toimielimen pitäisi sopeutua tähän uuteen budjetin mukaiseen toimintaan. Mutta se, mitä alueiden komitea päätti, oli toimia vain ihan kuin ennen ja äh, korvata äh, tämä menetetty vara siirrolla. Ja tämä osoittaa minusta liiallista budjetin eh, tavallaan eh, vähättelyä ja ohittamista. Eikä toiminta ole sopeutettu budjetin mukaiseksi. Joten minä tässä nyt eh, en ole ihan heti valmis suosittelemaan näiden selitysten pohjalta tätä. minulla on tässä 13 sivua selityksiä. Ja nämä ovat aika epämääräisiä. En minä oikein nyt tiedä, mikä alueiden komitean rooli on, kun käydään vuoropuheluun Euroopan kansalaisten kanssa, jotta voidaan antaa näkemyksiä Euroopasta. Taikka puheenjohtajisto käy maan järjestyksestä kärsineillä Italian alueella. No, no ajatelkaa nyt, miten jos nyt ironisesti sanon, niin varmasti ovat maanjärjestysalueen ihmiset todella helpottuneita ja ilahtuneita, kun alueiden komitean puheenjohtajista vierailee alueella kaksi-kolme päivää. Ja sitten haluaisin välttää tässä nyt brexittejä ja freksittejä ynnä muita ja tällaisia antieurooppalaisia tuntemuksia. Ja siksi meidän täytyisi todellakin miettiä, miten me käytämme rahaa, myös pieniä summia. Nämä muut asiat ovat helpompia, koska tämä toinen info liittyy näihin muutoksiin, jotta komissio on tehnyt lastenhoitoon ja hoitajien palkkauksiin. Tähän voidaan tehdä se siirto, mutta kuitenkin matkoja, joilla halutaan parantaa vuoropuhelua kansalaisten kanssa, ja poliittisten toimien ja aloitteiden lisääminen paikallisella tasolla. No kyllä minä ymmärrän, mitä he yrittävät sanoa, mutta kyllä minä haluaisin tietää enemmän, mitä tuloksia tällaisista toimista saadaan. Ja sitten 32 134 euroa jota tarvitaan käännöspalveluiden lisäpalveluihin ja ulkoisiin käännöstarpeisiin. Ja tämä vahvistettu budjettikohta, siihen liittyy myös esimerkiksi ohjelmiston kehittäminen informaatiojärjestelmin, joka sopii erityisesti alueiden komitealle ja sitten myös käännösten rahoitus me olemme käyneet erittäin tiukasti siitä, miten me voisimme eh, käyttää yhdessä ja jakaa käännöspalveluita, mutta sitä kuitenkin tuli nyt eh, alueiden komitealle eh, erityinen järjestelmä, joka ei sovellu ole yhteensopiva Euroopan parlamentin järjestelmien kanssa. Tämä siirtojen, siirtojärjestelmä ja alueiden komitea, joka toimii yhdessä TSK kanssa, he hyödyntävät tätä tavalla, joka osoittaa, että nämä, nämä toimielimillä on nähtävästi ongelma terveen budjetin, budjettitoiminnan noudattamisessa. Sen vuoksi minä vaadin tätä lisäinformaatiota näistä siirroista ja jaoin nämä vastaukset esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa. Ehkäpä heillä olisi enemmän onnea, kun he yrittävät selvittää tätä tilannetta paremmin. Kiitos. Merci, monsieur le rapporteur. Est-ce à dire que... Kiitoksia esittelijä. Toivottavasti siis, että lykkäisimme päätöstään, kun odotamme lisätietoja. C'est bien cela. Eli näin juuri. Nyt kuitenkin puheenvuoron ensin Monika Holmajerille. Puheenjohtaja sen jälkeen, kun minä juuri vasta alueiden komitean kanssa kävin keskusteluja rakennuksista ja muista, sekin tulee vielä eteen, niin pyydän vähän ymmärtämystä talous alueiden komitean budjetti ei ole kovinkaan suuri, eli kun jotain siirtoja syntyy, niin ne varsin nopeasti päätyvät meidän eteemme, koska tuo budjetti ei ole niin valtaisa. Ja siksi olisin yhdessä argumentissa varovainen, jos alueiden komitean puheenjohtaja matkustaa sinne tai ei, niin se on sama tilanne kuin meppien kohdalla, matkustammeko sinne vai emme, niin se ei muuta tilannetta, mutta alueiden on autettava toisiaan vastavuoroisesti ja siinä ne kyllä toimivat paljon intensiivisemmin kuin mitä Euroopan parlamentti ja sen vierailut, koska eri alueet lähettävät ähm, äh, avustustyöntekijöitä. Esimerkiksi omalta alueeltani THV meni Italiaan auttamaan, eli alueet auttavat toisiaan ilman, että sitä varten tarvitaan Euroopan unionin budjettia, vaan alueilla on nämä fasiliteetit. Ehkä voimme saada vähän lisätietoja. Voi vastustaa tai kannattaa alueiden komitea mutta nämä argumentit koskettavat kyllä sitten yhtä lailla heitä kuin meitä. Jos ei ole... Äh, ah, edustaja Sarvamaa. Would like to add that I... Haluaisin lisätä, että henkilökohtaisesti ei tässä nyt oikeastaan ole kysymys alueiden komiteasta sinällään, vaan äh, periaatteesta. Periaatteesta siitä, miten hommat hoidetaan – ja vaikkakin me puhumme nyt hyvin pienestä rahasummista, niin toisaalta voisi sanoa, että ehkäpä tämä olisi nyt oikea hetki antaa oikeita signaaleja myös. Meidän pitäisi tehdä enemmän tällaista. Yleisesti. Yleisesti ottaen, aina kun on vähäkin epäilystä siitä, miten asiat järjestetään, niin meidän täytyy antaa silloin jonkinnäköinen signaali siitä ja vaatia kaikki mahdolliset eh, selitykset ja ottaa opiksi siitä, että ensi vuonna ei tapahdu jälleen näin. Joten minusta esittelijä on oikeassa periaatteessa. Nous avons parmi nous ce matin deux représentants du comité. Meillä on täällä joukossamme kaksi alueiden komitean edustajaa, Pedersen ja Konverks. Haluavatko nämä alueiden komitean edustajat kertoa näkemyksensä, mm, esittää kysymyksiä, täydentää? Eh, yes, thank you, miss. Niin, kiitos puheenjohtaja. Nämä kaksi ensimmäistä siirtoa ovat siirtoja, joiden tarkoituksena on tukea eurooppalaista hanketta. Niiden tarkoituksena on esimerkiksi täyttää puhemiehen sitoumuksia ja velvoitteita. Halutaan myös ottaa huomioon se, mitä herra Tusk on sanonut näinä aikoina mielestäni ei ole niin helppoa ennakoida asioita aina, koska poliittiset prosessit etenevät hyvin nopeasti, muuttuvat hyvin nopeasti ja alueiden komitea on joustava siinä mielessä, että se kuuntelee sitä, mitä neuvostolla ja parlamentilla on sanottavana, mitä ne haluavat eikä tätä voida tietenkään päättää kaksi päiv- vuotta etukäteen. Jos sanoisimme kaksi vuotta etukäteen, että näin teemme, emmekä toisin, ja sitten meidän pitää toimia, niin kyllä se vähän vaikeaksi muuttuu. Sitten jos mennään tähän 264 eh, kohtaan, Tässä on kyse eurooppalaista prosessista, eh, josta Tusk puhui. Ja tässä on tarkoitus eh, saada aikaan eh, järkevää kommunikaatiota poliittisen perheen kontekstissa. Alue- ja paikallispolitiikkojen merkityksen Tajanikin tunnusti viime täysistunnossa. Ja alkusuunnittelu jo ylitti alkuperäiset summat. Tämä osoittaa todellista poliittista tarvetta nyt, kun keskustellaan lisättävä eikä vähennettävä. Tämän haluaisin tästä sanoa. Sitten tästä toisesta. Niin, haluaisin vielä sanoa, että Palveluyksiköt ovat vahvistaneet, että ne tarvitsevat enemmän määrärahoja 162 kohtaan, jos ne haluavat ottaa huomioon tarpeet eri asioissa. Ensimmäinen liittyy erilaisiin kokouksiin, työryhmiin ja muihin. Ja nämä ovat pakollisia, koska poliittisia sitoumuksia on jo tehty mutta tämä ei liity ydinelinten kokouksiin esimerkiksi mission tutkintamatkat ja muut sitten. Tusk on pyytänyt käydä vuoropuhelua alueiden Euroopan kansalaisten kanssa, jotta voitaisiin antaa oikeat puitteet ja siksi tarvitaan logistista tukea, jos halutaan käydä vuoropuhelua näillä alueilla. Kansalaisten vuoropuhelua ovat korostaneet kaikkien toimielinten ja tiedotuspäälliköt. Ja sitten nämä viimeiset kaksi, niissä puhun lyhyesti. Ähm, tiedotus- ja lehdistöpäällikkö on lisännyt ponnistelujaan ulkoisen tiedotuksen alalla voimakkaasti – ja tämä nähtiin myönteisenä Euroopan parlamentin vastuuvapausmietinnössä 2017. Tätä pidettiin siis erittäin myönteisenä. Lisälehdistö henkilöt ovat tässä erityisen merkittäviä puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, kun meillä on niin paljon äh, EUn asialistalla ja EUn äh, pan, täytyy panna täytäntöön tämä asialista ennen vuoden 2019 Eurooppa-vaaleja. Ja sitten äh, uudet rahoituspuitteetkin otettava huomioon, niin 2017 ja 2018 alueiden komitealta on pyydetty tukemaan tätä poliittista prosessia, jotta Eurooppa vietäisiin lähemmäksi kansalaisia. Ja tämä poliittinen ohjelma vaatii enemmän budjettimäärärahoja, koska lisätoimenpiteisiin on ryhdyttävä lisää tapahtumia järjestettävä ja tätä varten tarvitaan enemmän henkilökuntaa. Emme tietenkään voi tehdä yksityiskohtaisia suunnitelmia ensin. Meidän olisi tiedettävä, onko meillä määrärahat. Ja sitten pyytäisin, että käännöspalvelu on äh, palvelu, jonka jaamme talous- ja sosiaalikomitean kanssa, ja budjettivaliokunta täällä itse asiassa jo hyväksyi tämän, kun oli kyse talous- ja sosiaalikomitean panoksesta tähän järjestelmään. Tämä on jo puoliksi tehty. Nyt vain pyydämme, että antakaa meidän nyt tämä toinenkin vaihe vielä päätökseen. Kiitoksia. Kiitoksia. No niin, hyvä esittely. Otan huomioon nämä tiedot, joita nyt on saatu, niin pidättekö kiinni siitä, että pyydätte lykkäystä? Kiitos puheenjohtaja, mitä tulee tähän kolmanteen viimeiseen, joka on ihan totta. tässä me olemme, mehän hyväksymme nämä pyynnöt aikoinaan ja minulla ei ole mitään sitä vastaan, että me tämän hyväksymme. Mutta kun palataan tällaisiin virkkeisiin, kuten merkittävä tai järkevää poliittista keskustelua 50 000 euroa ja sitten kun katsoo hieman eteenpäin, ainoa joka kykeli varmistamaan tämän järkevyyden on sisäinen tarkastaja tilintarkastaja. Kyllä minä seuraan, mitä AK tekee. He viittaavat. He lähettävät ihmisiä paikan päälle lähettämään twiittejä tai Facebook-postauksia, eikä tämä nyt ole kaikkein järkevin kommunikointi kansalaisten suuntaan. Minusta olisi paljon parempi vaikka kutsua ne kansalaiset tänne. Siksi minä haluan enemmän informaatiota. Ei vain tällaista poliittista Tästä mä lykkäysasia? Je consulte... Me tarvitsemme enemmän aikaa. Je consulte maintenant la commission. Kysyn nyt komissiolta, hyvät kollegat, tai valiokunnalta, hyvät valiko- kollegat, onko teille ok, että lykkäämme päätöstä? Kuka kannattaa päätöksen lykkäämistä? Merci, qui est contre? Vastaan. tyhjä Päätös että lykätään. Sitten edustaja Holmajer. Alors, il faut peut-être ceci. Le report vaut pour... Eli lykkäys pätee nyt näihin seuraaviin siirtopyyntöihin. Siis kaikki kolme, eikö niin? Täällä oli kolme siirtopyyntöä. INF 1, 2 ja 3 2017 ja ymmärsin, että tämä joudut tekemämme äänestys pätee näihin kaikkiin kolmeen. Aloitetaanpa sitten alusta. INF 1. Vehicles and activities of the political groups. De confirmation qui est pour le report. Kannattaa, että lykkäämme tätä ensimmäistä siirtoa. Oui, il me semble qu'on avait voté sur les trois. Kyllä minä luulen, että me äänestimme näistä kaikista kolmesta. Parce que No écoutez, on a voté sur les trois, c'est bon. Niin, me nyt äänestimme näistä kolmesta ja sille Sipuli, Holmeier, onko teillä pyyntö, pyyntöjä koskien kiinteistöpolitiikkaa? Rakennussektorille meille tulee yksi rakennus lisää, joka on Kolumbiassa. Tämä on juuri vasta tullut. Ulkosuhdehallinto haluaisi viidennen kerroksen ostaa samasta rakennuksesta, jossa he nyt toimivat. minun täytyy tämä nyt analysoida, koska Kolumbiassa asiat eivät nyt ole niin turvallisia. Ja mitään esiinformaatiota meillä ei ole niin, että me olisimme saaneet jonkinnäköisen ennakkovaroituksen niin, että me voisimme tarkastella asiaa kunnolla. Voin minä puhua ranskaakin, jos se on tarpeen. Aloitanko alusta? Jaa, toimii. Joten tämä Kolumbian projekti, minä kerron sitä enemmän seuraavassa kokouksessa. Sitten olen saanut pyynnön, että PHS-rakennusasia otettaisiin esityslistalle. Olen tässä ollut nyt kaksi ja puoli kolme vuotta mukana tässä asiassa ja pidän todellakin pahana sitä, että tätä siirretään koko ajan eteenpäin ilman, että kerrotaan budjettivaliokunnalle, miltä keskipitkä tai pitkä aikaväli näyttää parlamentin rakennusten suhteen Brysselissä. Meidän täytyisi tähän nyt osallistua hieman intensiivisemmin, koska osa näistä rakennuksista vaatii erittäin nopeasti korjausta ja että pääsihteeri antaisi informaatiota meille siitä, mikä tilanne on niin, että me emme ole riippuvaisia siitä, mitä luemme lehdistöstä ja mikä, emme tiedä mikä on totta ja mikä ei ole totta. Ehkä tämän pitäisi myös järjestää suljettujen ovien takana, koska tässä on kysymys kuitenkin myös turvallisuusasioista ja tässä on kysymys asiakirjoista, joista me emme voi välttämättä avoimesti keskustella. Mutta sillä tavalla, että emme joudu lukemaan näitä asioita lehdistöstä, vaan että me täällä budjettivaliokunnassa saisimme tietää, mikä tilanne on, koska kolmeen vuoteen me emme ole saaneet minkäännäköistä informaatiota informaatiota. Olisin kiitollinen, jos me saisimme sen esityslistalle suljetuin ovin käsiteltäväksi. Mm, olisi muuten aika hyvä tietää myös paljonko maksaa tuon museon saneeraus. Parlamenttihan osti sen eurolla, mutta muutama miljoona menee saneeraukseen. Tämän tyyppiset tiedot pitäisi kyllä saada budjettivaliokunnan tietoon niin, että se voisi ottaa siihen kantaa. Ja minä pyysin jo aikaisemmin myös, että meitä informoitaisiin aina silloin, kun ostetaan jotain yhdellä eurolla, mutta se johtaa siihen, että niskoille tulee sitten aikamoiset kustannukset, ja tämä koskee kaikkia toimielimiä. Ja minusta tuntuu hieman, että me emme kuitenkaan ole saaneet hyvällä tavalla informaatiota lainkaan. Ja puhemiestä olisi näin pitänyt minusta kaikilla kohtuulla tehdä. Donc, euh, il n'y a pas de décision à prendre. Oikein hyvä, mitään päätöksiä ei siis ole. Pidetään parin minuutin tekninen tauko, koska seuraava istunto on suljetuin oviin. Joten ne, jotka eivät jää tähän suljettujen ovien istuntoon, voivat poistua paikalta. Suspendu pour deux minutes.